Kuen, EPPn, ECRn ja EFTDn ryhmästä olen saanut esityksiä äh, muutoksiin valiokuntavalintoihin näiden asioiden osalta julkistetaan äh, asianomainen pöytäkirja, ellei pöytäkirjan hyväksymistä mennessä ole esitetty mitään vastaväitteitä, niin nämä valinnat katsotaan tulee hyväksytyksi. Sitten tarkistusten jättöaika varanhoito